opposition, opposition vainosta. Tarkistus 5, nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6, äänestys, Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta viisi, alkuperäinen teksti. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy.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 Tarkistus kaksi, Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä, Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti C. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Johdantos on kappale D. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. J, alkuperäinen teksti, puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hyväksytty. K, alkuperäinen teksti, kättä nostamalla puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt päätöslauselma kokonaisuutena, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Työjärjestyspuheenvuoro. Kiitoksia, puhemies. Mm, on hylätty se, että hyväksytään äänestys selityksiä kirjallisista asioista ja sanottiin, että tällaista ei ole työjärjestyksessä. Tällaisessa tilanteessa, jossa meillä on eri, näisiä nimenhuutoäänestyksiä. Ei voi olla niin, ettei voi ilmaista kantaansa sen kun äänestänyt puolesta tai vastaan. Ja mielestäni meidän täytyy kaikkien miettiä tätä. Tätä ei voida perustella tällaista sääntöä. Eli meillä pitäisi olla kyllä tälläkin äänestysselityksiä. As you just said, as you just said. Aivan niin kuin juuri totesitte, tämä on sääntö työjärjestyksessä jos, jonka vastalause nyt esititte. No se, sitten siirrymme Mauritaniaan. Yksi äänestys, koko päätöslauselma käyttää nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Nyt Sudan päätöslauselma. Yhteinen päätöslauselma seitsemästä poliittisesta ryhmästä. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöslauselma kokonaan. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt päätöslauselma 92 jäseneltä parlamentissa. Kyse on yleisestä tuljetusjärjestelmästä. Ensin tarkistus yksi kättä nostamalla. Puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten päätöslauselma. Kokonaisuutena tarvitaan määräenemmistö, äänestys ja äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei, olen pahoillani. Ei ole hyväksytty, koska tarvitsemme määräenemmistön. The next item is a... Seuraava äänestys koskee päätöslauselmaa ja rahoitusjärjestelyitä. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ennen kuin siirrymme seuraavan kohtaan esityslistalla, niin